Valkarsel Sison mietinnöllä. Odotan vielä muutaman sekunnin, että tilanne täällä istuntosalissa hieman rauhoittuu. Meillä on nimenhuuto äänestys edessämme. Herr Kollege Dartmouth. Edustaja Dartmouth. Uh, Herra puhemies, minä nyt ihmettelen, että onko ihan ok, että tässä onnitellaan komission entistä puheenjohtajaa Barrosoa siitä, että hän on saanut työpaikan Goldman Sachsilta. Ja myös haluaisin ilmaista huolestuneisuuteni siitä, että hänen eläkkeensä komission entisenä puheenjohtajana ei näköjään ole riittävä. Onko tämä nyt ihan oikein, herra puhemies? Ensinnäkin, minä en tätä kysymystä esittänyt. Täällä on olemassa sääntöjä, joten nyt mennään äänestyksiin. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Mihailovan mietintö. Nimen huutto äänestyksenä. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Zalpa pidikään miet- ja Herbrandi mietintö. Nimenut äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Syfkan mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hautala mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Le Bretonin mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Julio Winklerin mietintö nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Salva Bidigan, mietintö. Nimeltä äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Soltesi mietintö. Täällä yhteensä kolme Soltesin mietintöä. Hän pyytää nyt puheenvuoroa tähän väliin. Olkaa hyvä, edustaja Soltes. Voisi Herr Kollege Scholtes. Edustaja Soltes. Äh, spoštovani äh, dragi... Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Ennen äänestystä haluaisin kertoa tästä Leo Brinkatista. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen on kyseessä. Artikla 256 perussopimuksessa toteaa, että neuvosto yhdessä Euroopan parlamentin kanssa yhdessä sitten päättää tästä asiasta jäsenvaltioiden ehdotusten nojalla tässä virallisesti parlamentilla pitäisi olla vain neuvoa antava rooli, mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettäkö neuvosto voisi päättää parlamentin kannan vastaisesti. Ja äh, näin on tapahtunut ennenkin ja tämä, tästä pitäisi pitää kiinni tulevaisuudessakin että, että parlamentin kantaa noudatetaan. Jos näin ei todellisuudessa tehdä, niin en ymmärrä, minkä takia tällainen sääntö on edes olemassa. Ja jos tästä pidetään kiinni, se takaa hyvän yhteistyön myös tulevaisuudessa. Ja tässä täytyy nyt, kiinnitän tähän huomiota sen takia, että tilintarkastustuomion jäsenten, jäsenten nimittämiskierroksella on vain miespuolisia ehdokkaita ja parlamentti usein peräänkuuluttaa tasa-arvoa. Ja varoitan vain, että tulevaisuudessa parlamentti suhtautuu tähän tasa-arvokysymykseen hyvin vakavasti. Ja sitten vain tiedoksi Toteaisin, että ainoastaan neljä naispuolista jäsentä on ylipäätään tilintarkastustuomioistuimessa. Ja jos tämä tilanne jatkuu, niin tasa-arvo vain heikkenee. Ja tähän liittyen totean myös, että tuolloinen ehdokas Juncker on jo todennut, että naisten osuuden ei saa antaa ainakaan laskea entisestään ja niin on tärkeää, että näistä standardeista pidetään kiinni. Kiitoksia esittelijälle. Kaiken kaikkiaan täällä on kolme nimenhuutoäänestystä. Aloitamme, ei siis nimenhuutoäänestystä, vaan salaista äänestystä. Aloitamme herra Lazaruuna nimittämisestä, nimittämistä koskevasta äänestyksestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme salaisella äänestyksellä Figereidon nimittämisestä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi sananäänestys Leo Brinkatin nimittämisestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Wir kommen nun zum Bericht Lange. Siirrymme nyt Langen mietintöön parlamentin neuvoston sopimuksella tämä lainsäädäntö on hyväksytty. Kappelin mietintö, tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Kovin harva käsi täällä nousi, joten tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Blokki 2 raukeaa tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätösosama esitys äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Langeni mietintö. Tar- kohta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 30 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 48, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarjous kaksi nimenhuuta äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta 49, ensimmäinen osa puolesta, toinen vastaan tyh- tyhjä hyväksytty, toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 51, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 53. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 54, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 55, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 57, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Terveeksi 58, nimenhuuto äänestyksenä, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 66 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 70 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kohta 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kohta 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kohta 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty johdantokappale G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty teksti kokonaan näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Kirkin mietintö. Kohta yhdeksän puolesta puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty. SND-ryhmästä puuttuu arvoisa kollega, joten kukaan ei nosta kättään. Sitten nimeltä äänestyskohdasta 23 äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 28 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 31 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 39 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 41. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 45. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 48 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 51. Nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 52. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 55. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kohta 56. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 kohta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 92. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale V ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösosama teksti kokonaan ja muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hetkinen vai Rova van Storch? Odottakaa hetkinen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rova van Storch. Työjärjestyspuheenvuoro. Mikrofoni. Klopfen Sie mal dran, bitte. Ich glaube, das ist an. Voitteko laittaa mikrofonin päälle? Ta- naputtakaa vaikka sitä mikrofonia. Luulen, että se on jo päällä. Klopfen Sie mal dran, ich ja. Paukuttakaa sitä mikkiä. Se varmaan toimii. Puhemies, äänestyksessä kysyisin, Mihinkä työjärjestyksen artikaan te veto, vetositte, kun te sanoitte, että täällä oli ongelmia määritellä enemmistösuhteita, koska SND-ryhmän ryhmän johtaja Piiskuri ei näyttänyt merkkiä. Oliko syy tässä Piiskurissa vai niistä ihmisistä, jotka osallistuvat tähän äänestykseen? Minä kysyn vain. Frau Kollegin von Storch, ich habe... Kollega von Storch, en sanonut, että minulla oli mitään vaikutu, vaikeuksia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 tässä kollega Bressolta suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. L'emendamento Kiitoksia. Suullinen tarkistus. Sen myötä halutaan tukea sitä, että alppipelastus Ähm, koordinaatiota tuetaan, eli Coordination of Mountain Rescue Servicesista siis tuetaan. Dankeschön, gibt's dagegen Einwände? Kiitos, onko tähän huomioita? Ei ole, joten äänestetään tästä. Kuka äänestää puolesta? Vastaan? Tyhjää? Tällä muutoksella hyväksytty. Sitten 36, tarkistus 1. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kaksi. Nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus neljä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 47. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko mietintö, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten mietintö korralta. Ensiksi kahdessa osassa tuo kaksi kohta puolesta vastaan sen toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kolme, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kohta neljä, suullinen tarkistus herra Koralta. Ich glaube, it works. No, not Toimiiko se? Thank you, Mr. Chair. I would like to... Kiitoksia, puhemies. Haluaisin esittää suullisen äh, muutosehdotuksen. Se löytyy äänestyslistan lopusta. Ah, Gibt hm? es Einwände? Tämä on otettu tiedoksi. Onko huomioita? Ei, joten äänestetään tällä muutoksella. Kuka puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kohta viisi kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 kohta kahdessa osassa eka osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 13 alkuperäiseen tekstiin on tullut kollega Moraalta suullinen tarkistus. Thank you, sir. Again, I would like to move... Kiitoksia. Haluaisin esittää muutosehdotuksen, kuten äskenkin se löytyy äänestyslistan lopusta. Commission ah, and the member states. If you want me to read it, I can read it. Jos haluatte lukea sen, voi lukea sen. <laughs> Onko tähän puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Kuka äänestää puolesta? Vastaan. Tyhjää. Tässä muodossa hyväksytty. Sitten kohta 14. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 15. Tähän on suullinen tarkistus, joka on teidän äänestyslistassanne. Herra Korao taas. Kiitoksia taas. Suullinen tarkistus kattaa kohta kohdalta äänestyksen ja jako tapahtuu sanan particularly kohdalla, mutta tämähän löytyy äänestyslistan lopulta, mutta jos haluatte tuhlata aikaa, niin voi lukea koko jutun. Haluatteko, että luen tämän koko jutun? Kiitos kollega Kora. Onko tähän huomautettavaa? Ei ole, joten äänestetään tällä suullisella tarkistuksella kahdessa osassa. Niin, siis tällä suullisella tarkastuksella äh, näin ollen ei tarvita enää äänestää kahdessa osassa. Äänestetään koko tekstistä tällä suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 17 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää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 tässä on suullinen tarkistus kollega Koralta. I think you know what I'm going to... Arvan, että jo mitä aion sanoa. Haluaisin esittää suullisen tarkistuksen. Se löytyy äänestyslistan lopusta. Vielen Dank, Herr Kiitos kollega Koraa. Onko tähän huomioita? Ei ole, joten äänestetään suullisella tarkistuksella kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 33, kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kohta 35, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten teksti kokonaisuudessaan, kuten siis nyt muutettiin, nimenhuutoäänestyksellä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Ja sitten viimeinen kohta, kollegat Stan Tsadoka ja Blinki Blinkivietsute. Äh, kohta kolme osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty kolmasosa puolesta. Vast, niin, siis kakkososa halutaan tarkistaa. Äänestys alkaa.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 osa, anteeksi, siis kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kohta seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kohta kahdeksan kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa nimenhuutoäänestyksellä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kohta 10 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 hyväksytty. Kohta 20 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 21 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 23 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Rouva von Stolz, te ette äänestäneet sitten 26 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää. No tämä pitää nyt tarkistaa. Tässä on paljon tyhjiä ääniä. Niin Anteeksi, että tämä nyt äh, tehdään ilman nimenhuoltoäänestystä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 28 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuoltoäänestyksellä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kohta 29 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kolmas osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kohta 31 kahdeksassa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kolmas osa nimenhuutoäänestyksellä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi. Niin tämä on siis hyväksytty. Sitten neljäsosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viidesosa puolesta vastaan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 Hetkinen, tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viidesosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kohta 35 neljässä osassa. Kaikki nimenhuutoäänestyksellä ensimmäisen osan äänestys alkaa. Ään, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty neljäsosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 37 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 41 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Paljon tyhjiä ääniä, joten tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 46 neljässä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 47 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 49 kolmessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Puol- Nyt ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kolmasosa nimenhuutoäänestyksellä, se alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 51 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kohta 52 nimenhuutoäänestyksellä, joka alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta 54 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. 55 kahdessa osassa. Hetkinen, tarkistetaan vielä kolmas osa kohdassa 54. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 55 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 56 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 59 nimenhuutoäänestyksellä alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 62 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hylätty. Kohta 66 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantokappale A, kahdessa osassa eka osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantokappale C kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, toin, hy, hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantokappale D. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdontokappale E kahdessa osassa nimenhuutoäänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. G. Johdantokappale puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty johdanto H. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. I. Johdantokappale e, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. K. Johdantokappale kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdatokappale M puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantokappale, hetkinen, johdantokappale M tarkistetaan koneellisesti, alkaa äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olen pahoillani. Sitten johdantokappale Q. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Nyt täytyy tarkistaa tämä vielä. Koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet?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 johdantakappale AG kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantokappale AI puolesta vastaan. Tyhjää. Nyt menee tiukaksi, eli tarkistetaanpa tämä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ennen kuin äänestämme koko mietinnöstä, niin totean vielä, että nyt olemme, olemme säästäneet hyvin aikaa. Jos haluatte lähteä ennen äänestysselityksiä, niin lähtekää huoneesta hiljaa. Näin kunnioitatte niitä kollegoita, jotka haluavat kuulla selityksiä. Sitten koko mietintö, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Älkää vielä ottako äänestyskortteja ulos. No niin,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 Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi äänestysselitykset. tiedätte, että puhemies on kollega Korvin Mikken sulkenut hänet pois äänestysselityksestä. Hänellä on oikeus äänestää tietysti.